Monsieur le Président. Euh, Arvoisa pääjohtaja, tervetuloa tänne viimeisimpään äh, keskustelutilaisuuteen rahapoliittisen vuoropuhelumme puitteissa tämän vaalikauden aikana. Uskon, että olemme varmastikin tämän viiden vuoden aikana kehittäneet sellaisen käytännön, joka varmasti on parantunut tässä ajan mittaan ja uskon, että varmasti paljon vielä jää tehtävää jotta nämä keskustelut ymmärretään ja että ne todella jäävät elämään tässä demokraattisessa keskustelussa. On hyvä muistaa, kuinka tärkeä tämä asia on juuri tänä hetkenä. On tärkeää, että te EKPn puheenjohtajana tulette tänne parlamenttiin kertomaan pankin toiminnasta ja myöskin kertomaan niistä strategioista ja käsitteistä, joita te pyritte toteuttamaan sitä luottamustehtävää, joka teille on perustamusopuksen pohjalta annettu. Tässä viimeisessä keskustelutilaisuudessa meillä on nyt kaksi teemaa Ensinnäkin nykyisen kriisin vaikutukset euroalueen laajentumiselle ja toisaalta EKPn rooli, mitä tulee rahoitusmarkkinoiden valvontaan. Tietystikin tässä toisessa aihealueessa La raportti on tärkeä. Me keskustelemme siitä 23. päivä huhtikuuta uudelleen ja sillä varmastikin on vaikutuksia. Monet johtokunnan jäsenet ovatkin jo tästä puhuneet valvonnan osalta ja sen vaikutusten osalta siitä. Ja meitä varmasti kiinnostaa kovasti, mikä on teidän lähestymistapa, niin kuinka arvioitte tätä asiaa, kuinka kiireellistä on toimia ja mikä olisi ihanteellinen tapa valvoa Euroopassa. Pitemmittä puheitta haluan antaa puheenvuoron teille ja sitten varmastikin tulee valtava kysymys tulva, joihin toivon mukaan vastaatte. Olkaa hyvä. Kiitos hyvät talousvaliokunnan jäsenet. Olen iloinen, että nyt jo kolmatta kertaa minua kuullaan täällä parlamentissa ja jo toista kertaa tässä valiokunnassa. Muistan myöskin tämän tapaamisen helmikuussa kansallisten parlamenttien kanssa, eli olemme eri muodoissa tavanneet jo neljä kertaa täällä Euroopan parlamentissa. Tämä on todellakin tämän toimikauden viimeinen tapaaminen ja tämä on aivan erityisen tärkeä tapaaminen ja täten haluaisin jo tässä vaiheessa kiittää teitä siitä hyvin rikkaasta näkemysten vaihdosta, jota meillä on viimeisen viiden vuoden aikana ollut. Tässä on kysymys 21. kuulemisesta tässä valiokunnassa ja tämä on osoitus siitä, kuinka tärkeää Euroopan parlamentin ja keskuspankin välinen yhteistyö on. Tänään haluaisin puhua, keskittyä neljään eri teemaan. Äh, ensinnäkin tämänhetkinen taloudellinen tilanne, rahoituksen rakenne, mitä tulee yksityisiin kiinteistömarkkinoihin Eurooppa, euroalueella, ja sitten mitä vaikutuksia kriisillä on euron käyttöönottamiseen Keski- ja Itä-Euroopassa, ja sitten ehdotukset valvontajärjestelmän uusimiseksi Euroopassa. Toivon mukaan pystyn kattamaan ainakin osan näistä tärkeistä esityslistalla olevista aiheista ennen kuin vastaan teidän kysymyksenne. Tämä, tämänhetkinen taloudellinen tilanne ja äh, rahoitukset, päätökset, no tehän tiedätte varmaan tämän, mutta kolme päivää ennen seuraavaa torstaista kokoustamme EKPstä minä Pidän kiinni siitä kannasta, jota olen jo aikaisemmin sanonut, koska minun ei tulisi tässä sanoa mitään sellaista, joka on avainasemassa tulevien päätösten kannalta. Jos otetaan huomioon tämänhetkinen tilanne, Confirmed by monetary and credit Helmikuussa inflaatio oli vain 1,2 prosenttia, eli hyvin alhainen, ja tämä laskeva inflaatio, se heijastelee sitä, että hyödykemarkkinoilla on hinnat laskeneet. Jos me katsomme eteenpäin, niin me odotamme, että inflaatio pysyy alle kahden prosentin. Riskit ovat hyvin tasapainossa mutta niihin liittyy hyvin korkea epävakaisuuden taso. Ja jos otamme huomioon nämä rahoitusmyllerrykset, eh, tällä hetkellä eh, BKTn kasvu on laskenut. Se oli puolitoista prosenttia neljännellä, neljänneksellä vuonna 2008 ja todennäköisesti tämä tulee tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä huonomman entisestään. Me odotamme, että kysyntä on hyvin heikkoa koko vuoden 2009 ja ehkä lähtee pikkuhiljaa kasvuun vuonna 2010. Kuten inflaatokin kohdalla, tämä ennuste siihen liittyy kaikenlaisia epävarmuuksia – Riskit kuitenkin ovat eh, hieman paremmassa tasapainossa yhtäältä. Nämä hallitusten elvytyspaketit pankkisektorille ja makrotaloudellinen elvytys se ehkä tulee olemaan voimakkaampaa kuin mitä aluksi ennustettiin, mutta toisaalta taas ne vaikutukset, jotka tämänhetkisellä taloudellisella myllerryksellä on, niillä saattaa olla reaalitalouteen suurempia vaikutuksia kuin mitä odotettiin ja myöskin tällaiset protektionistiset tendenssit ovat suuri huolenaihe. Ja tätä taustaa vasten EKP e laski korkotasoa 0,5 prosentilla maaliskuun alussa. Ja täten tässä on laskua tapahtunut 2,75 prosenttia viime vuoden lokakuun jälkeen. Me odotamme, että hintavakaus säilyy keskipitkällä aikavälillä me jatkamme toimintaamme tämän vaalikauden aika, toimikauden aikana ja luotamme katseemme jo pitkän, pidemmälle aikavälille, jossa päämäärinä ovat kestävä kasvu, työllisyys ja finanssivakaus. Haluaisin muistuttaa teitä myöskin siitä, että EKP on jo mukauttanut likviditeetin hallintopuitteitaan, jotta puututtaisiin euroalueen rahamarkkinoiden puutteisiin. Suurimmat, tärkeimmät toimenpiteet, joista päätettiin lokakuussa 2008, niissä oli kysymys kiinteämääräisistä kilpailuista, jotka liittyvät pitkän aikavälin rahoitusoperaatioisiin, Ja tätä jatkettiin vuoden 2009 loppuun saakka. Täten me olemme tarjonneet pankkijärjestelmälle rajatonta likviditeettitukea kiinteillä summilla ja näiden maturiteetti on jopa 6 prosenttia. Me olemme juuri päättäneet pitää kiinni tästä menettelystä niin kauan kuin tarve vaatii joka tapauksessa vuoden 2009 lopun jälkeenkin. Kaikkien näiden toimenpiteiden seurauksena suurin osa näistä ovat hyvin epätavanomaisina epätavanomaisia tuotteita ja näiden ansiosta pankeilla on hyvä pääsy eurolikviditeettiin. Sitten muutama sana rahoituksesta kiinteistömarkkinoilla. Tästä puhuttiin EKPn rakenteellisessa kertomuksessa ja kuten aikaisempinakin vuosina esittelen tässä teille pääkohdat tästä kertomuksesta, joka julkistetaan myöhemmin tänään. Tässä kertomuksessa analysoidaan eri äh, tendenssejä ja eroja asuntolainoissa. Siellä äh, myöskin verrataan rahoitusta kiinteistömarkkinoilla Isossa Britanniassa ja Yhdysvalloissa ja yleisesti ottaen euroalueen pankit ovat toiminnassaan paljon tiukempia ja tämä selittää sen, äh, tämä selittyy sillä, että meillä on pienemmät subprime-markkinat täällä. Mitä rahoitukseen tulee, pankkivakuudet, ne ovat edelleen suurin lähde näille pankkilaunille euroalueilla. Ja täten meidän järjestelmämme on vähemmän herkkä shokkitilanteille. Tässä tulee mainita kaksi asiaa, kun puhumme asuntolainoituksesta. Ensinnäkin eh, suurempi eh, kilpailutaso lainanantajien välillä, se tulee, liitty, se tulee johtamaan vahventamiseen, järjestelmän vahvistamiseen ja toisaalta se, että otetaan eh, enempää, suurempaa joustavuutta järjestelmään. Täten tällä tulee olemaan vähempi vaikutus talouteen. Lopuksi meidän täytyy myöskin sitten pankkien omia varoja vahvistaa, mitä tulee lainoihin, joita kotitalouksille annetaan ja mitä tulee niiden omaan rahoituspohjaan. Sitten kolmas aihe, joka liittyy niihin vaikutuksiin, joita tämänhetkisellä kriisillä on euroalueen laajentumiselle. Tämänhetkinen tilanne on huonontunut huomattavasti syyskuun 2008 jälkeen sen takia, että äh, finanssikriisi on pahentunut ensin, entisestään. Myös tietyt Keski- ja Itä-Euroopan maat ovat joutuneet tämän kriisin kouriin ja äh, se on tuonut esiin tiettyjä heikkouksia, jotka liittyvät äh, vero, finanssipolitiikkaan ja sekä kotimaan että ulkoisen velan tasoon. Kuitenkin tässä täytyy muistaa, että eri alueiden ja maiden välillä on suuria eroja. Tietyt maat ovat osoittautuneet hyvinkin lujiksi näissä poikkeuksellisissa olosuhteissa. Ja ne maat, joihin kriisi vaikuttaa eniten, ovat valitettavasti niitä maita, joissa epätasapainoisuus ja heikkouksia on päästetty järjestelmään syntymään viime vuosina. Lisäksi tämä finanssikriisi on painottanut sitä, kuinka tärkeä rooli on makrotaloudellisten epätasapainotilanteiden välttäminen, välttämisellä ja aivan erityisesti tässä on kysymys näistä kirjatalouksista, joiden täytyy tasapainottaa lähentymisen tarve ja sitten toisaalta taas tämän lähentymisprosessin kestävyys. Euroopan Käyttöön ottaminen ei voi olla mikään korvike kotimaan politiikassa tehtäviin mukautuksiin. Tämä ei palvele talouden logiikkaa, joka löytyy kuitenkin tämän lähentymisprosessin taustalta Euroopassa. On tärkeää pitää mielessä, että jos euro otetaan liian aikaisessa vaiheessa käyttöön, niin silloin maa saattaa joutua suurinkin vaikeuksiin. Mitä tulee kestävään lähentymiseen, EKPn rahoituspoliittinen lähestymistapa ei olisi sopivaa kyseenomaiselle maalle ja tällaisessa tilanteessa maa saattaisi joutua esimerkiksi inflaatiovolatiliteetin kouriin. Eli euron, euroa ei voida ottaa käyttöön ennen kuin tällaiset epätasapainotekijät on poistettu ja kun riittävä kestävä lähentyminen on saavutettu, aivan kuten perussopimuksissa vaaditaan. Ja sitten viimeinen aihe, joka tässä jo mainittiin hetki sitten puheenjohtajattaren suulla, eli rahoitusmarkkinoiden valvonta Euroopan unionissa. Jo viime syksynä parlamentti pyysi EKPltä ja EKPjiltä sitä, että ne ottaisivat suuremman roolin tässä valvonnassa ja korkean tason ryhmä, jota de la Rosière johtaa, tällainen rooli on siellä otettu huomioon ja olemme iloisia niistä ehdotuksista, joita siinä tehdään makrovakavaraisuusvalvonnan kannalta. Voisin antaa teille muutamia huomioita tähän asiaan liittyen. Ensinnäkin järjestelmäriskineuvoston pohdinnat ovat vieneet finanssivakautta Euroopan unionissa hyvin eteenpäin. Tämän De La Rosierin kertomuksen mukaan siinä identifioidaan ja arvioitaan riskejä ja heikkouksia EUn finanssijärjestelmässä. Siellä tehdään suosituksia ja tämä tulee parantamaan tämänhetkistä riskinarviointia EUn tasolla. Toisaalta, toisaalta tämän järjestelmäriskineuvoston koostumus heijastelee sitä, mikä rooli keskuspankeilla on makrovakavaraisuudellisessa valvonnassa. Kolmanneksi se, että tällainen järjestelmäriskineuvosto perustetaan EKPn ja EKPJin alaisuudessa, se mahdollistaa sen, että voidaan käyttää olemassa olevia analyysiin käytettäviä eh, infrastruktuureja jo hyväksi. Ja tässä yhteydessä järjestelmäriskineuvosto se tulee tukeutumaan laajapohjaiseen makro- ja mikrovakavaraisuus eh, tietoon. Ja tämä tarkoittaa sitä, että EKPllä ja EKPillä tulisi olla pääsy tällaiseen tietoon. Neljänneksi, jotta tämä puitteisto toimisi tarkoitetulla tavalla, on tärkeää, että varoituksia vaaroista otetaan mahdollisimman tehokkaasti huomioon. Ja tässä yhteydessä järjestelmäriskineuvosto tulisi antaa nämä riskivaroituksensa ja niihin liittyvät suosituksensa ECOFIN-neuvostolle. Ja lopuksi meidän tulisi luoda riittävät institutionaaliset puitteet, jotta tämä järjestelmäriskineuvosto saadaan perustettua ja saadaan EKPlle ja EKPJille nämä uudet makrovaraisuustehtävät annettua. Ja tässä artikla 105, sen kohta 6 perussopimuksessa voisi olla hyvin hyödyllinen väline. En voi päättää niin kiittämättä hyvin lämpimästi teitä, rouva puheenjohtaja, ja kaikkia valiokunnan jäseniä tästä säännöllisten näkemysten vaihdosta viimeisen viiden vuoden aikana. Nämä 21 kuulemista, jotka mainitsin puheenvuoroni alussa, ne ovat olleet tärkeitä mahdollisuuksia saada palautetta parlamentin jäseniltä – koko EKPn henkilöstön ja johtokunnan nimissä haluaisin kiittää teitä äh, näissä kuulemisissa osaksemme saamasta äh, huomiosta. Merci, monsieur le Kiitokset arvoisa pääjohtaja tästä alustuksesta. Ja se arvostus, jota osoititte rahapoliittista vuoropuhelmaa kohtaan, kuten tuossa alussa sanoin, niin se varmastikin johtaa siihen, että meidän seuraajamme täällä edelleen pyrkivät tätä vuoropuhelua parantamaan, koska varmasti kansalaiset haluavat, että tässä keskustelussa tapahtuisi jotakin. Ja varmastikin juuri demokraattinen tilivelvollisuuden osuus EKPn osalta on hyvin tärkeää. Haluaisin ensiksi antaa puheenvuoron PPEn edustajalle käytännön mukaisesti Jean-Paul Gosses ja seuraavaksi varapuheenjohtaja Garcia Margallo. Ja puolitoista minuuttia käytännön mukaisesti on puheenvuoro aika ensiksi Jean-Paul Gosses. Kiitos rouva puheenjohtaja, arvoisa pääjohtaja. Ryhmämme nimissä haluan kiittää teitä siitä, kuinka nopeasti olette parlamentin kutsuun vastannut ja kuinka äh, mielellään olette tähän rahapoliittiseen vuoropuheluun osallistunut ja olen samaa mieltä puheenjohtajamme kanssa tästä asiasta. Haluaisin tiedustella teiltä siitä roolista, jonka EKP aikoo omaksua tässä valvonnassa. Tuossa puhuittekin siitä. Ehkäpä voisitte kertoa siitä, missä valmisteluissa mennään tässä uudessa La Rosiarin äh, kertomuksen äh, toteuttamisessa. Ja sitten hiukan äh, epäasiallisempi kysymys, kun ajatellaan nykyisiä talouden kommentoijia, niin todetaan, että kasvun elvyttämiseksi ja kriisistä ulospääsemiseksi tarvittaisiin inflaation hyväksymistä. Tätä toistellaan paljon radiossa ja televisiossa. Ehkä sen takia, että on houkuttelevaa puhua tästä inflaatiosta tähän tyyliin, että se lisäisi ostovoimaa niin, että tämä toinen kysymykseni ei ehkä ole aivan niin asiallinen kuin tuo ensimmäinen. Kiitokset. Vastaan ehkä näihin kysymyksiin saman tien. Mitä tulee ensimmäiseen kysymykseen, niin kuten tuossa äsken jo sanoin, niin me olemme sitä mieltä, että äh, La Rosierin äh, kertomuksen avaama tie äh, siitä, kuinka makrovakavaraisuusvalvonta pitäisi edistää, niin pohjaan tässä näkemykseni kehitykseen maailmanlaajuisesti ja erityisesti Atlantin toisella puolella. Kysymys on siitä, että toimia ei institutionalisoitu, vaikkakin oli hyvin selvää, että että oli tiettyä vastuuta rahoitusvakauden kannalta ja erityisesti, eko, erityisesti, kansa, erityisesti keskuspankkeissa oman mandaattinsa pohjalta ja myöskin luonnollisen toimintansa rahapoliittisen vakauden edistämiseksi, niin niillä oli tiettyä vastuuta aivan erityisluontoisesti. Ja tietystikin kaikki liittyy aina soveltamiseen. Me olemme tiiviissä yhteydessä komission kanssa ja nyt komission pitäisi tehdä ehdotuksia. Te varmastikin myös olette olleet yhteyksissä komission kanssa ja tämä johtaa sitten tekstin laatimiseen. Me jatkamme omaa yhteydenpitoamme komissioon, jotta voisimme taata sen, että tämä, tämä asema mahdollisimman pian muuttuu todeksi tietysti tässä varmasti nousee kysymyksiä. En nyt halua lähteä spekuloimaan, mitä komissio tässä asiassa tulee analyysiksi muotoilemaan, mutta kuitenkin haluaisimme, että suositukset nyt osuisivat oikeaan. Ja sen takia juuri puhuinkin tuossa ECOFIN-neuvostosta ja ECOFIN-neuvoston puheenjohtajasta. Uskomme, että juuri siellä on yksi tärkeistä ovista. Ja komissio varmasti on myöskin läsnä tuossa uudestaan, vastikään luodussa neuvostossa. Ja uskon, kuten tuossa selitinkin, että kaikki hyvät ehdotukset tästä vakavaraisuusvalvonnasta vaikkakin kysymys on tietysti makrovakavaraisuudesta eikä mikrovakavaraisuudesta, niin tältä osin Lahoserin raportti on hyvin selkeä, niin me olemme täysin käytettävissä, kuten tuossa sanoinkin, ja tuo raportti on hyvin selväsanainen tältä osin, ja uskomme, että nyt vai pitäisi lähteä soveltamaan käytännössä sen ehdotuksia. Sitten toiseen kysymykseen, no minä olen aivan yhtä hämmentynyt kuin tekin. Joskin on selvää, kuten ei ole, ja tietääkseni missään ei ole, että keskus pankit eivät olisi huolissaan enemmän inflaatiosta tulevaisuudessa kuin mitä ne olisivat sen seurauksista huolissaan, niin kansalaiset itse varmasti huomaisivat, että keskuspankit eivät huol- ole enää huolestuneita siitä, että niiden oma ostovoima. Ja tämä olisi todella huonoin viesti, joka kansalaisille voitaisiin antaa, erityisesti kuluttajille, ajanjaksossa, joka pyrkii nimenomaan tuomaan lisää luottamusta kuluttajille. Rahoitusmarkkinat huomaisivat, että heti kun loitonnutaan vähän pidemmälle tulevaisuuteen, niin sitten inflaatiota tulisi tietyn ajanjakson jälkeen. Ja kaikki keskipitkän ja pitkän aikavälin korot sen sijaan, että ne olisivat alhaisia, mikä tietystikin on toivottavaa tässä tilanteessa, jossa olemme, niin ne nousevat tietysti, koska Tämä liittyy inflaatiopaineisiin ja tämä johtaa siis nousemiseen. Mitä tulee luottamukseen ja mitä tulee reaalitalouden toimintaan ja toimivuuteen, niin tästä keskustellaan ja huomaan, että täällä myöskin siitä keskustellaan, kuten osoititte, niin tämä on varmasti kaikkein huonoin vaihtoehto. Ja sanon hyvin, hyvin selvästi jo meidän 329 miljoonalle eurooppalaiselle kansalaiselle teidän kautta ja teidän kysymyksenne kautta, että että me takaamme sen, että hintavakaus säilyy niin keskipitkällä kuin pitkälläkin aikavälillä perustamisopimuksen mukaisesti, meidän määritelmämme mukaisesti alle kahdessa prosentissa, mutta kuitenkin kahden prosentin pinnassa. He voivat luottaa meihin ja tämä me siis aiomme taata. Ja jälleen kerran haluan sanoa, että mitä tulee tämänhetkiseen luottamukseen, niin on hyvin tärkeää, että tänään teemme hyvät päätökset kaikilla osa-alueilla, erityisesti rahapoliittisesti, ja että on samanaikaisesti myös hyvin tärkeää, että kaikki kaikkia talouden toimijoita ja kansalaisia rauhoitella sen osilta, että me todella pidämme hinta vakaudesta kiinni niin keski- kuin pitkälläkin aikavälillä. Kiitokset Garcia, herra Garcia Margallo. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluan kiittää pääjohtaja Trichetä näistä 21 keskustelutilaisuudesta tällä vaalikaudella. Toivon mukaan ne jatkuvat tulevaisuudessa. Ja äh, en nyt tiedä, esitänkö äh, mitään, tai sanotaan, että minä varmastikin olen kykenevä esittämään epäasiallisia kysymyksiä. Toivon mukaan vastaukset ovat samantyyppisiä. Äh, viimeisimmästä yhteisestä äh, kokouksesta kansallisten parlamenttien kanssa voin vetää sen johtopäätöksen, että luot että jotta luottotus taas olisi sujuvaa ja että reaalitalous pääsisi jaloilleen, niin tarvitaan sitä, että että äh, taas vaihtotaseeseen saadaan lisää voimaa ja että pankit pääsevät toimimaan ja äh, myöskin äh, John Paulson hän on todennut, että tarvitaan tuollaista yksityisen ja julkisen tahon yhteistyötä. Kuitenkin EKP ilmeisesti on nyt kiristänyt niitä ähm, ehtoja, joiden pohjalta tällaisia vakuuksia voidaan antaa. Ja tuntuu siltä, että tarvitaan lisää koordinaatiota ja erityisesti myöskin paikallisen tason kysyntää vastaamista. Ja äh, mielestäni likviditeetin osalta ollaan myöskin oltu aika hämmästyttävällä tavalla liikkeellä, koska äh, korkotaso on se, mikä se, ne, mikä se on tietyissä maissa. Ja kun en tiedä, tarvitaanko tällaisia korkotasoja tässä tämänhetkisessä maksuvalmius- ja äh, likviditeettitilanteessa kuin mikä se tällä hetkellä on. Very much indeed, as you said, you have... <laughs> Kiitoksia oikein paljon. Kuten sanoitte, teillä on epädiskreettiä kysymyksiä ja vastauksia. että varmaan odota minulta tällaisia vastauksia, haluatte selkeitä vastauksia. Ensimmäisestä kysymyksestä sanoisin, että Kuten tiedätte, niin kummallakin puolen Atlanttia on nyt mahdollisia vaihtoehtoja sille, miten käsitellään myrkyllistä pääomaa, erittäin vaikeaa pääomaa toissijaisilla markkinoilla ja me olemme tehneet yhteistyötä komission kanssa. Me olemme ottaneet, esitelleet elementtejä, jotka komissio on ottanut huomioon, jotta voitaisiin olla mahdollisimman varmoita, että nämä vaihtoehto uudelleen pääomittamisen lisäksi ja takuiden lisäksi varmistavat tasaisen pelikentän Euroopassa. Tämä on tietenkin erittäin tärkeää. Haluaisin vain mainita, kiitos kysymyksenne, että omissa laskelmien mukaan ainoastaan euroalueella veronmaksajien rahojen tai riskien korvamerkintä on noin 23 prosenttia BKTstä. Se on 29 prosenttia BKT Yhdysvalloissa meidän omien laskelmiemme mukaan. Tietenkin lasken mukaan kaiken, myöskin uudet vaihtoehdot, jotka mainitsitte. Sanoisin vain, että se mikä on tarpeen tällä hetkellä on, että ei tehdä päätöksiä päätösten perään, uusia vaihtoehtoja toisten perään, vaan että pannaan täytäntöön se, mistä on jo päätetty, ja se on jo erittäin tärkeää. Ja se, mikä on ydinkysymys täällä Euroopassa ja koko maailmassa, on se, että rahoitusala nostetaan takaisin jaloilleen niin, että se pystyy jälleen lainaamaan. Ja me tarvitsemme rahoitussektoria, joka on takaisin jaloillaan ja voi lainata. Ja tämä on tärkein tavoitteemme ja haluamme, että kaikki viranomaiset tekisivät yhteistyötä tämän tavoitteen saavuttamiseksi. En nyt halua käsitellä tai arvioida mitään tiettyä maata, koska kuten tiedätte, me olemme vastuussa 16 maasta ja 389 miljoonasta ihmisestä, mutta tiedän, että tämä on teidän maanne tapaus. Jos puhun maasta, jossa on hyvin paljon kiinnelainoja, hyvin paljon maksamattomia kiinnelainoja, jotka on indeksoitu huomattavan voimakkaasti 12, verrattuna 12 kuukauden Euriboriin ja minun täytyy sanoa, että tällä hetkellä meillä on Euroopassa 12 kuukauden Euribor Euroopassa, joka on alhaisempi kuin Libor dollareissa tai monet muut, monet muut korkotasot, muassa myös punnan korkotaso. Kiitos. Ferner Langen. Niin, puhemies ja hyvä pääjohtaja, haluaisin teitä kiittää siitä, että olette täällä paikalla, hyvin asiantuntevista puheenvuoroistanne ja siitä, että olemme voineet keskustella kanssanne tärkeistä kysymyksistä. Ja toivottavasti näin tulee olemaan myös seuraavassa parlamentissa. Eh, meille ja teille tämä on ollut erittäin hyödyllistä. Minä haluaisin esittää kaksi kysymystä, jotka liittyvät äskeisiin kysymyksiin, mutta menevät vielä pidemmälle. Tämä uusi Kiinan ehdotus, että luotaisiin uusi maailman valuuttavaranto, tämä perustuu dollariin. Unkarin ongelmiin? Se on ensimmäinen kysymykseni. Ja toinen kysymys on se, että mitä pidätte tästä ehdotuksesta? Onko se realistinen, tarpeellinen, ihan hullu, osoittaa? vaikuttaako se realistiset valtasuhteet maailmassa? Sitten herra Koseskin kysymykseen liittyen rahan määrän valtaisa lisääntyminen Yhdysvalloissa ja G20-huippukokouksen vaatimus, että puututtaisiin valtioiden velkaantumiseen erityisesti Euroopan passa. Se saattaisi johtaa siihen, että kahden, kolmen vuoden kuluttua meidän täytyy täysin uudella tavalla pohtia inflaatiota. Tällä hetkellä vaara on pieni, mutta jos Yhdysvallat lisäävät rahan määrää tällä tavoin, niin inflaatioriski on olemassa ja haluaisin mielelläni kuulla teidän mielipiteeni tästä asiasta. Thank you very much indeed. On the first... Kiitokset ensimmäiseen kysymykseen. En varmasti hämmästytä teitä, jos edelleen vahvistan sen, mistä on sovittu G20-kokouksessa, jonka minäkin olen allekirjoittanut. Ja ö, kysymys on hyvin tärkeästä asiasta, jossa todetaan, että me vahvistamme osu- oman vastuumme kansainvälisen rahoitusjärjestelmän parantamisessa ja mitä tulee volatiliteettiin ja siihen, miten korot toimivat ja miten vakaus saadaan uudelleen aikaiseksi. Ja Tämän todella ovat allekirjoittaneet muun muassa Bernanke ja muut keskuspankkien johtajat ja myöskin ne ministerit, jotka tähän kokoukseen osallistuivat ja panin merkille suurella mielenkiinnolla, että viimeisimmässä julkilausumassaan ää, Tim Geithner sanoi voimakkaasti, että kysymys on Amerikan kansallisesta intressistä ja myöskin presidentti Obama on sanonut, että dollari on hyvin voimakas ja vahva nyt, eikä tarvita mitään maailmanlaajuista valottaa. Ja mielestäni nämä ovat hyvin tärkeitä, voimakkaita lausuntoja, ja en varmastikin lähtisi mitään muuta kaavailemaan näissä olosuhteissa, koska tämä on hyvin herkkä ja hyvin vaativa tilanne. Mitä tulee sitten toiseen kysymykseen, niin haluaisin tehdä yleisen huomion, joka pätee rahapolitiikkaan, myöskin finanssipolitiikkaan ja talouden finanssipoliittiseen toimintaan ja mikä pätee kaikkiin viranomaisiin tällä hetkellä, kun puhumme, niin samanaikaisesti on oltava riittävän rohkeita, mitä tulee välittömään reaktioon tilanteessa, joka on hyvin vaativa. Ja minä luotan siihen, että olemme olleet riittävän rohkeita ja haluan selvittää teille, että vain pari päivää sen päätöksen jälkeen, mitä päätimme vuoden 2007 elokuussa, niin se oli todellinen alku tälle myllerrykselle. Ja samanaikaisesti on totta, että keskuspankit ja myös keskuspankkien johtajat, niin on hyvin tärkeää, että he pystyvät osoittamaan selvästi, kuinka tämä ulospääsystrategia toimii, että se on luotettava. Että samanaikaisesti meidän täytyy olla myöskin hyvin määrätietoisia, jotta kestävällä tavalla elvytämme ja että voimme todella kansalaisille vakuuttaa. Ja ymmärrän kysymyksenne, se varmastikin pohjaa laajalti tälle huolelle, että kansalaisten luottamus palautetaan, että he voivat kyllä luottaa meihin että me takamme hintavakauden ja että myöskin tämä finanssipoliittinen vakaus taataan, koska muutoinhan mehän tekisimme asioita, jotka eivät tuo mitään luottamusta, vaan päinvastoin se huonontuisi, koska kansalaiset ovat hyvin fiksuja, ovat älykkäitä ja kyllä he huomaavat, että me sitten lähdemme epävakaalle tulevaisuutta rakentamaan, niin he eivät varmastikaan lähtisi luottamaan meihin ja tämä pätee pätee myöskin yritysmaailmaan ja yrittäjiin ja kaikkiin niihin, jotka osallistuvat päätöksiin, jotka ovat hyvin tärkeitä tällä hetkellä, jotta niiden pohjalta voitaisiin jälleen kerran saada lisää luottamusta palaamaan ja aloittaa talouden tolpilleen saaminen. Tämä on hyvin tärkeä asia ja meidän täytyy täysin ymmärtää se, että nämä kaksi ehtoa ovat olennaiset. Kiitokset sitten sosiaalidemokraattisen ryhmän nimissä Elisa Ferrero, puolitoista minuuttia. me Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää siitä, että herra Trichet aina on tullut tänne valiokuntaamme, ei vain tänään, vaan jo monta kertaa aikaisemmin, niin minulla on kolme kysymystä hänelle ja sitten yksi huomautus. Ja tämä huomautus liittyy siihen, mitä minä luin 23. päivä Wall Street Journalista. Siellä sanottiin nimittäin, että reaalitalouden kannustimia ei tulisi lisätä. Mitä tämä tarkoittaa? Kyllähän meillä on elvytyssuunnitelmia. Monet niistä eivät kuitenkaan auta. Ja joka tapauksessa täällä Euroopassa tehdään vähemmän kuin mitä Yhdysvalloissa tehdään. Mikä on EKPn tavoite, mitä elpymiseen tulee? Talouden elpyminen hän tarkoittaa, että rahoitusmarkkinoiden on toimittava. Se tarkoittaa, että talouden on päästävä jälleen jaloilleen ja se tarkoittaa myös vaikutuksia työllisyystilanteeseen. Mitkä ovat teidän prioriteettinne? Toinen kysymys. Kun rahoitusmarkkinoita elvytetään ja kun pankit taas lainaavat jälleen, mutta entä jos talous sitten kuitenkin e, jää mm, alamaihin, niin onko yrityksillä jotain tulevaisuuden näkymiä vai menevätkö ne kaikki konkurssiin. Me todella toivomme, että elpyminen alkaa ja että sillä on vaikutuksia myös reaalitalouteen. Ja kolmas kysymys. EKP on tehnyt tiettyjä ennusteita ja sanoi, että 2010 meillä tulee olemaan kasvua ja kriisi päättyy. Jos nämä ennusteet toteutuvat, emmekö silloin tarvitse uusia aloitteita? Kiitoksia. Te puhuitte kaksi minuuttia, en kuitenkaan teitä keskeyttänyt, mutta se hankaloittaa muiden puheenvuoron pitämistä. Indeed. I take you. Kiitos. Vastaan näihin kolmeen kysymykseen. Ensimmäisen voisin sanoa, että päämäärämme on kaikilla sama. Me haluamme kasvua ja työpaikkoja ja tämä on aivan selvää. Ongelmana on se, että mitä tehdään tilanteessa, jossa paljon epätasapainouksia on kasaantunut ja tarjotaan, tarvitaan suurta korjausliikettä maailmanlaajuisella tasolla reaalitaloudessa. Eli mitä me voimme tehdä, jotta me saavutamme tämän päämäärän mahdollisimman tehokkaasti? En usko, että on oikeutettua sanoa, että me teemme tällä puolella Atlanttia paljon vähemmän kuin toisella puolella Atlanttia. Meillä on, on esimerkiksi automaattiset vakauttajat, jotka ovat tällä puolella Atlanttia paljon tärkeämpiä kuin tuolla puolella. Meillä myöskin ö, osa se osa kulutusta, joka on osa PKT, on paljon korkeampi. Eli tämä kaikki saa aikaan sen, että kaikki tämä täytyy ottaa huomioon silloin, kun Atlantin kahta eri puolta verrataan. Haluaisin myöskin sanoa, että jos otetaan huomioon tämänhetkinen taso rahoitusmarkkinoilla, mitä tulee korkoeroihin, valtiovarainministeriöihin, kun me tarkastelemme tilannetta, kun kysytään kansalaisilta mielipidetiedustelussa sitä, onko heillä luottamusta julkisen rahoituksen kestävyyteen pitkällä aikavälillä kaikki hallitukset Euroopassa sanovat, ja he ovat aivan oikeassa, he sanovat, että he toimivat eh, sillä tavalla, kun sen hetkinen tilanne vaati, ottaen huomioon sen hetkisen taloudellisen tilanteen ja ottaen huomioon sen tilanteen, jota minä eh, kutsuisin vastaavaksi tilanteeksi, eli luottamusta täytyy parantaa. Kansalaisille täytyy sanoa, että järjestelmään kestävyyteen voi luottaa. Ja silloin minun mielestäni tällaiset kommentit ovat oikeutettuja. Ja se, mitä nyt tehdään, se on optimaalista toimintaa. Sitten miten pankit lainaavat, no jälleen kerran luotan siihen, että täytyy toimia päätösten mukaisesti. Paljosta on päätetty ja nyt täytyy toimeenpanna. Näistä kahdesta ensimmäisestä kysymyksestä sanoisin, että tässä taikasanana on täytäntöönpano, toimeenpano. Toisin sanoen päätöksiä on tehty paljon ja nyt täytyy saada tuloksia. Julkisen varainkäytön nopeuttaminen, Täytyy siis toimia päätösten mukaisesti niin pian kuin no, mahdollista, koska tässä nopeus on valttia. Sitten mitä EKPhen tulee, me ennust- julkaisemme omat ennusteemme säännöllisesti ja minun täytyy sanoa, että kun vertaan julkisia ennusteita, kansainvälisten laitosten ennusteita, EKPn ennusteita, niin totean, että me kaikki tarkistamme näitä ennusteitamme ja otamme huomioon uudet numerotiedot ja faktat. Ja mitä meihin tulee, me haluamme selkeästi sanoa, että me olemme epävakaassa tilanteessa ja paljon riippuu siitä, miten me saamme uudelleen luottamusta aikaan kaikkien taloudellisten toimijoiden mielissä, kotitalouksissa ja yrityksissä. Jos me olemme hyvin tehokkaita ja saamme aikaan tuloksia, toimeenpanemme sen, mitä on päätetty, niin silloin luottamus palaa. Ja vuoden 2010 kasvu on riippuvainen meistä, koska tästä on tehty jo päätöksiä meistä tämä riippuu, meidän omasta kasvusta ja meidän täytyy saada luottamus uudelleen aikaiseksi. Book. Rova van den Burg. Thank you very much. First uh, issue... Kiitoksia. Ensimmäinen asia, jonka haluaisin sanoa, on uh, tilanne velkakirjamarkkinoilla. Te mainitsitte jo, hallitus, äh, jo valtion velkakirjat ja tässä äh, liittyy inflaatio-odotuksiin ensimmäisen äh, deflaatiouhkien jälkeen. Inflaatioriski saattaa olla korkea ja puhutaan hiukan siitä, että olisi inflaatio linkitettyjä joukkovelkakirjalainoja, mikä EKPn rooli olisi tässä. Ja toinen ovat nämä yritysten joukkovelkakirjalainat. Business Europe on ehdottanut, että ehkä EKPllä voisi olla suora rooli ja se voisi ostaa yritysten joukkovelkakirjoja lainoja myöskin PK-yritysten markkinoille, jotka jotka eivät tällä hetkellä vielä toimi kovin hyvin. Ja haluaisin tietää, mikä teidän mielipiteenne on tästä. Ja viimeinen kommentti, koska tämä on viimeinen kerta, että osallistumme tähän vuoropuheluun. Haluaisin tämmöisen ajatuspelin, että te olisitte monikansallisen yrityksen pääjohtaja ja puhutaan, puhutaan ammattiyhdistyksistä ja vuoropuhelusta ja miten saataisiin ottaa, otettua tällaista vuoropuhelua mukaan myös EKP, joten kun näen teidät siis mm, tällaisen eräänlaisen yrityksen johtajana, niin toivoisin, että voisitte luoda sellaisen mallin, ja tätä pyydän myös kollegamme Udo Pulmanin puolesta, joka ei voi olla täällä tänään, mutta hän on tämän kysymyksen takana. Uh, <clears throat> I take good note, of course, of... Panen tietysti merkille kolme esittämäänne kohtaa. Ensimmäiseen on tietysti ehdottoman selvää, että bondien, joukkovelkakirjalainojen äh, korot, niin todelliset kuin inflaatio-odotuksetkin tulevien vuosien aikana äh, ovat äh, tärkeitä ja on sen takia hyvin tärkeää, että jälleen kerran inflaatio-odotuksissa me pitäydymme olennaisessa ja kuten jo sanoin, me olemme erittäin varmoja siitä, että pidämme kiinni hintavakausmääritelmästä ja me senpä takia ankkuroimme tähän, ankkuroimme tähän inflaatiopaineodotuksissa. Tämä on hyvin tärkeää meille kaikille ja myöskin sille, että elvytys tapahtuisi nopeasti ja vikkelästi. Sitten yritysjoukkovelkakirjan laina, toinen kysymyksenne. Jo, minä sanon, että olen tässä nyt ikään kuin paaston ajalla, en voi siis kaikkiin kysymyksiin vastata. Tämähän pätee se, mitä sanoin viimeksi. Minulta kyseltiin, kuinka näemme asiat ja kuinka päätämme. Ja kun ja jos päätämme, niin tietysti sitten se julkaistaan sitten kolmanteen kysymykseen pidän kysymystänne hyvin tärkeänä ja mainitsen vain, että todellisen pohdiskelun jälkeen johtokunnassa ja myöskin neuvostossa meillä on, nyt enkä tarkoita pelkästään vain virkamieskomiteaa EKPssä, ja tämä on todiste siitä, että me pidämme sosiaalista vuoropuhelua hyvin tärkeänä, niin tämä on hyvin tärkeä asia. Kiitos kysymyksestä. Kiitos liberaaliryhmän nimissä Wolf Klintz pääjohtaja, te saatte myös liberaaleilta suuren äh, kukkakimpun kiitoksiksi näistä kokouksista, joita meillä on ollut teidän kanssa. Te osoitatte, äh, kuinka olemme voineet keskustella äh, yhdessä myöskin ystävällisesti. Te ette ole joutuneet grillatuksi, kuten kolleganne Amerikassa. Kolme kysymystä. Kun vähän aikaa sitten olimme Amerikassa, me kuulimme, että meitä syytetään siitä, että meitä meidän toiveemme, että luottot käsiteltäisiin keskitetysti Euroopassa keskitetyssä laitoksessa on edustaa protektionismia, haluaisin teidän mielipiteenne. Sitten meillä on pian G20-huippukokous Lontoossa ja minusta vaikuttaa siltä, että ilman että tästä keskusteltaisiin paljon julkisuudessa, on olemassa jo erilainen tulkinta tavoitteista Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välillä. Euroopan unionissa puhutaan siitä, että kaikki sektorit ja kaikki tuotteet pitäisi asettaa säännöttelyn alaiseksi. Amerikassa on meille aivan selkeästi sanottu, että jokainen sektori ja jokainen tuote, jolla on systeemistä merkitystä, niin sitä pitäisi säännellä. Tällä on kuitenkin merkittävä ero. Mitä mieltä olette tästä? Näettekö vaarana sen, että olemme ajautumassa erilleen? Ja kolmas eh, asia liittyy siihen, mitä, mistä kollega Ihke Vandenburg jo lyhyesti puhui. Me olemme huomanneet, että Amerikassa Fedin eh, puheen puheenjohtaja on käyttänyt raapoliittisen välineistöstä ja hänestä on tullut nyt jo todella ei vain lender of last resort, vaan buyer of last resort. Eli ei pelkästään hätärahoittaja, joten mitä ratkaisuja näette tässä? Thank you very, very much indeed for your questions. Kiitoksia kovasti kysymyksistänne. Ensimmäiseen kysymykseen, joka liittyy näihin luottoriskivaihtosopimukseen ja meidän keskeiseen kumppanimme, niin on hyvin tarpeellista, että pyritään parantamaan näiden markkinoiden toimintaa – ja tämä näkemys on sama ymmärtääkseni molemmin puolin Atlantin. Me, meidän osaltamme olemme pyytäneet, että, keske, että kyseessä oleva kumppani tarkastelisi myöskin euroalueen tilannetta, ja koska euro on hyvin tärkeä osuus näitä CD NS-instrumenttimarkkinoita niin, että äh, tällä hetkellä uskon, että edistystä on otettavissa. Mitä tulee taas sitten äh, näkemyseroihin Atlantin molemmin puolin, niin minun ymmärrykseni mukaan on ollut upeata ja tervetullutta lähentymistä molemmin puolin. Ja tämä on hyvin olennaista, koska kun ajatellaan G20 Kymmentä kokousta, niin luottamus on avainsana ja yhtenäisyyden osoittaminen on hyvin olennainen osa myöskin tätä luottamusta, niin että odotan kovasti, että me ja he koska keskuspankki ei osallistu G20 vaan meillä on ollut kuitenkin pääjohtajien ja ministeriöiden kesken kokousin mielestäni yhtenäisyys kaikkien osallistujien osalta diagnoosista ja toimista on hyvin tarpeellista ja yhtenäisyys myöskin siitä, kuinka vakavaraisuutta ja sääntelyä uudistetaan sellaisilla sektoreilla, jotka ovat hyvin tärkeitä, jotka ovat tärkeitä finanssivakaudelle globaalisti, niin ne täytyy käsitellä kunnolla. Ja mielestäni edistystä ei ole tapahtunut, esimerkiksi kun ajatellaan vaikkapa sitä, kuinka voidaan vaikkapa kovin velkavivuttajatahoja säännellä. Uskon ja luotan siihen, että varmasti yhteistä maaperää löytyy juuri, kun ajatellaan tätä BKTstä 20 prosenttia, 29 prosenttia taas toisaalta 20, 20 Atlantin. Tämä on hyvin tärkeää ja uskon ja toivon, että että finanssipoliittinen aktivointi myöskin tulee olennaiseksi ja että tämä ajatus siitä, että nopea korvaus ja hyvin voimakas nopea toimeenpano sen osalta, mitä on jo päätetty, on hyvin tärkeää ja että se todella tulisi täytäntöönpannuksi. Tämä on minun tuntumani äh, siitä, mitä voitaneen odottaa tästä äh, diagnoosin yhtenäisyydestä ja siitä, kuinka tunnetaan äh, puolina toisin Atlantin ja toisaalta toisella puolella tyyntävaltamerta ja kaikkialla maailmassa ystävämme keskuudessa, koska kysymys on kaiken kaikkiaan globaalista päätöksestä. Kysymys on globaalista taloudesta, tarvitsee globaalin diagnoosin ja globaalin päätöksen. Mitä tulee viimeiseen seikkaan, niin haluaisin antaa teille, tai ehkäpä annoinkin teille jo avaimen ymmärtä, sen ymmärtämiseksi, mitä olemme tehneet tämän kriisin alusta lähtien. 70 prosenttia talouden rahoittamisesta Euroopassa euroalueelta menee äh, kaupallisten liikepankkien kautta ja Yhdysvalloissa alle 30 prosenttia on vastaava luku. Ja tästä syystä olemme keskittyneet äh, ei-standarditoimissamme äh, repon ja likviditeettiin siihen, että on jatkuvasti likviditeettiä tarjolla pankeille, kun ajatellaan tätä tulevaa ja tällä tavalla voimme auttaa parhaiten omaa talouttamme, kuten sanoin, muiden elementtien osalta jatkamme pohdintaamme. Ja, kun ja jos aika tulee, niin silloin se julkaistaan, mutta jälleen kerran me siis keskitymme ponnisteluissamme tähän ja kaikilla osa-alueilla olemme olleet, kuinka nyt voisin sanoa, ehkä voisin sanoa, olleet kaikkein nopein keskuspankki juuri tämän asian käsittelyssä mitä tulee yksityisiin arvopereihin niin päin, niin, tai likviditeetin takaamiseen tai antamiseen tai kestävämmän likviditeetin takaamiseen vaikkapa kuuden, kuuden kuukauden aikavälillä, niin me olemme sitoutuneet tekemään näin ensi vuoden tammikuuhun saakka. Kiitokset sitten vielä palataan PPE-ryhmään Tämä on toinen kierros. Herra John Purvis aloittaa. I... Kiitos. Koska tämä on viimeinen kertani tässä kokouksessa, niin haluaisin henkilökohtaisesti kiittää teitä, herra Trichet, kohteliaisuudestanne ja myöskin, siis haluaisin kiittää koko EKPtä, koska viime vuosina sen toiminta on ollut esimerkillistä. Se on tehnyt minun suuren vaikutuksen, kun olen tarkastellut toimintaanne euroalueen ulkopuolelta. Mutta mietin kuitenkin tämä yhtenäisyys, jota te tässä mainostatte, että se on olemassa Atlantin molemmilla puolilla, mutta äh, mielipideissä on kuitenkin eroja, mitä tulee siihen riskiin. Tässä puhuttiin inflaatiosta, te puhutte inflaatiosta ikään kuin se olisi vielä se äh, suurin kysymys. Oletteko sitä mieltä, että yhdysvaltalaiset serkkumme tai esimerkiksi isobritannialaiset olisivat enemmän huolissaan deflaatiosta? Onko deflaatio nyt väijymässä tuolla käytävillä ja kansalaiset ja hallitukset ovat siitä huolissaan? Ehkä se on sellainen asia, josta meidän tulisi olla huolissamme. Toinen kysymykseni, jos Iso-Britannia kuuluisi euroalueeseen näinä vaikeina aikoina, niin esimerkiksi mitä tulee kiinteistömarkkinoihin, rahoituspalvelumarkkinoihin, olisivatko ne muotoutuneet teille ongelmaksi vai olisitteko te voineet pakottaa Ison-Britannian harjoittamaan toisenlaista politiikkaa, jotta siitä ei olisi tullut ongelma teille, vaan enemmänkin ongelma Briteille? Thank you very much indeed, Mr. Purvis. Kiitoksia oikein paljon, herra Purvis, ensimmäisestä kysymyksestä. No, meidän on otettava kaikki huomioon. Tämänhetkinen tilanne, öö, trendit ja on yhteinen tavoite, että tämä inflaation vastaan, että tämä inflaatiotrendi muuttuisi deflaatiovaiheeksi on tärkeää, että teillä on arvio, mitä liittyy deflaatioriskiin. Tällä hetkellä euroalueella sanon, että ei ole yhtään kansainvälistä instituutiota eikä varsinkaan EKP, e eh, joka oli sitä mieltä, että deflaatioriski olisi korostunut ja voimakas. Silti meidän täytyy olla jatkuvasti varpaillamme ja tämä on asia, jonka sanon ihan rehellisesti. Meidän täytyy jatkuvasti varpaillamme, mutta tällä hetkellä me emme näe tuota riskiä. Inflaatio-odotuksemme keski pitkällä aikavälillä ovat vahvasti ankkuroituneet ja linjassa odotustemme kanssa. Ja ne ovat vaihdelleet euron perustamisesta lähtien 1,7 prosentin ja 2 prosentin välillä. Tämä on se vaihteluväli meidän keskipitkän aikavälimme inflaatioodotuksilla Ja tällä hetkellä olemme 1,9 prosentissa, joten eh, deflaatiouhan eh, näkökulmasta tämä on rohkaiseva, vaikka meidän täytyykin olla jatkuvasti varuillamme. Me emme myöskään saa sekoittaa disinflaatiotrendiä, joka perustuu öljyn hinnan ja hyödykkeiden hintojen alenemiseen. Se öljyn hinnan ja hyödykkeiden hinnan nouseminen oli inflaatio lisäsi inflaatiota ja nyt niiden aleneminen vähentää inflaatiota ja laajentaa taloutta. Me annamme nyt kansalaisillemme öljyn ja hyödykkeiden hintojen alenemisella ostovoimaa. Meidän pitäisi pysyä jatkuvasti tarkkaavaisena ja vaikka meillä olisikin äh, tarkkoja analyysejä deflaation vaarasta. Tämä ei tietenkään ole minun tehtäväni arvioida tilannetta Atlantin toisella puolella, mutta he eivät näe siellä samoja asioita kuin me näemme. Me olemme eri tilanteissa tällä hetkellä, mutta olemme kaikki samaa mieltä siitä, että inflaatio lyhyellä ja pitkällä aikavälillä olisi täysin hyödytöntä, eikä se auttaisi laisinkaan elvytyksessä, e, joten tästä asiasta ollaan hyvin pitkällä samaa mieltä kummallakin puolella Atlanttia ja kummallakin e, ja, ja myöskin iso, Isossa Britanniassa ja Euroopassa. En nyt haluaisi kovinkaan paljon kommentoida kysymystä. Ne varmasti yhdistyneen kuningaskunnan edun mukaista olla euroalueen jäsen. Olen aina sanonut näin. Tiedän, että e, näin ei ajattele yhdistyneen kuningaskunnan väestön enemmistö. Uskon, että jossain vaiheessa he tulevat pohtimaan sitä, etteikö se olisi heidän etunsa mukaista ja yhdistyneen kuningaskunnan edun mukaista. Tiedätte vain yhden asian, te olette tervetulleita. Se on aivan selvää. Sitten Gunnar Högmark. Thank you very much, uh, Madam President. I would like to... Kiitos puheenjohtaja. Muiden tavoin haluan kiittää teitä tästä ajanjaksosta ja teidän tiukkuudestanne EKPn puheenjohtajana, pääjohtajana. Haluaisin kysyä teiltä myöskin näistä asioista. Mitä tapahtuu EU-taloudessa, kun nähdään entistä enemmän kulutusta, kun ollaan vajetilanteessa, otetaan entistä enemmän lainaa. Entistä enemmän EU-maat ovat tässä tilanteessa, ja kuten tässä monet ovat maininneet, mutta minkälaista vaikutusta tällä tulee olemaan, kun jatkuvasti julkinen kulutus ja budjettivajeet lisääntyvät? Sanon tämän, koska tietystä näkökulmasta ulos pääsy tulisi sitä kautta, että kulutus elpyy. Mutta joskus ehkä unohdetaan inflaatiopaineet, joita tulee ja tietysti, niin kuin aina, niin ei se ikään koske ensi viikkoa tai ensi kuukautta, vaan vaarana on se, että se tulee jossain vaiheessa, kun sitten lähdetään ylöspäin taloudellista suhdannetta ihan myöskin poliittisista syistä. Haluaisin, että antaisitte lausunnon tästä asiasta. Thank you very, very much indeed. I think... Kiitos. Esititte tärkeitä huomioita. Jälleen kerran minä luotan siihen, että meidän täytyy tehdä kaikki tarvittava tänään, jotta selviämme tästä vaikeasta tilanteesta tilanteesta, eikä meidän tule unohtaa sitä, että jos me häviämme, eh, poikkeamme tältä kestävältä polulta keskipitkällä pitkällä aikavälillä, niin silloin me emme tee sitä, mitä me haluamme tehdä. Toisin sanoen luottamuksen vahvistaminen ja se, että mahdollistamme talouden elpymisen. Eli ei ole ristiriitaa sen välillä, kun puhun sekä lyhyestä aikavälistä että keskipitkästä ja pitkästä aikavälistä ja niistä ulottuvuuksista, jotka liittyvät äh, finanssipolitiikkaan. Ne ovat molemmat tärkeitä. Jos kumpaakin ei ole, niin silloin me emme saavuta sitä, mitä me haemme. Jos me keskitymme ainoastaan lyhyen aikavälin asioihin, niin silloin luottamus menee ja silloin rahoitusmarkkinoiden luottamus menee. Ja näiden kahden kanavan kautta äh, meidän tilanteemme huononee entisestään. Luottamus tänään se on äärimmäisen tärkeää ja on olemassa yksi ainoa, ainoa luottamuksen määritelmä, joka koskee markkinoita, yrityksiä ja kotitalouksia. Se riippuu siitä, mitä me teemme tähän ja mihin, minkälaisia tehtäviä meille uskotaan tulevaisuudessa. Ja tietenkin tässä on kyseessä myöskin lastemme edut. Eli minä näen montakin hyvää syytä varmistaa se, että me todellakin toimimme optimaamisella tavalla ja se optimi on minun mielestäni nyt Euroopassa saavutettu. Haluatteko palata vielä asian, herra Högmark, vai oletteko tyytyväinen vastaukseen? Um, but I think it... Minä olen varsin tyytyväinen vastaukseen, mutta minusta olisi hyvä asia, jos tämä voisi olla osa eurooppalaista julkista keskustelua hiukan enemmän, koska se, että EKP ei sekaannu julkisen keskusteluun, on kunnioitettava linja, mutta tässä on tasapainoa sen välillä, mitä rahapolitiikan ja finanssipolitiikan välillä. Ja se, mitä te tarkoitatte julkisten menojen lisäämisellä, se voi mennä hukkaan ekspansionistisella rahapolitiikalla, joten pyytäisin teitä osallistumaan tähän keskusteluun, eikä vain tarkastella rahaa monetaarista näkökulmaa, vaan myös muita näkökulmia. Mutta tämän kommenttini jälkeen olen ihan tyytyväinen puheenjohtaja. Only, only to say that uh, I could... Niin haluaisin vain sanoa, että kun olen kansainvälisesti ja Euroopassa Äh, lehdistölle todennut, niin äh, olen sanonut, että meidän ei pidä tehdä enemmän kuin mitä nykyisellään kulutamme. Nyt olemme sillä tasolla, joka on jo korkein, jota voidaan kuvitella. Ja tämä pätee. Äh, tämä on osoittanut mielestäni, ähm, jos tämä pätee myöskin korkoeroihin kaikilla markkinoilla. Slobice. Köszönöm, elnök asszony. Tisztelt elnök úr, én is szeretnék gratulálni mindazokat. Kiitoksia, puheenjohtaja. Herra Trise, haluaisin sydämesti kiittää teitä siitä, että tulitte tänne ja haluaisin myös onnitella teitä siitä, mitä olette sanoneet. Se vakuutti minutkin. Minähän tulen maasta, joka ei kuulu vielä euroalueeseen, mutta tämä oli erittäin mielenkiintoista kuulla, mitä kaikki olette tehneet. No lyhyesti sitten euroalueen laajentumisesta. Te sanotte, että niitä maita pitäisi auttaa, jotka ovat vaikeuksissa, että vakuutta on lisättävä, jotta konvergenssi pysyy yllä. Ymmärrän tämän, mutta minulla on silti se vaikutelma, että ei tehdä riittävästi. Näissä maissa meillä on todella suuria ongelmia, ongelmia valuutan kanssa, lainojen kanssa, luottojen kanssa. Tarkoitan tässä Itä-Euroopan maita. Ja minä en nyt todellakaan tiedä, miten tilanteen pitäisi jatkua ja miten on mahdollista saavuttaa jotain ilman, että hyödynnetään talous- ja rahaunionia. Ja siksi haluaisin esittää seuraavan kysymyksen. Voiko EKP tehdä jotakin näiden maiden tukemiseksi niin, että ne eivät joutuisi olemaan vielä pidempään euroalueen ulkopuolella? Näettekö jotain mahdollisuuksia lähitulevaisuudessa tehdä jotakin? Vai oletteko sitä mieltä, että tämä ei ole mahdollista? Täytyykö pikaista liittymistä lykätä? nämä maat todella haluaisivat liittyä euroalueeseen ja olisi tärkeää huomioida kummatkin osapuolet. Kiitoksia. Thank you very much indeed for your questions. Suuret kiitokset kysymyksestänne. Kuten sanoin, niin me EKPssä olemme sitä mieltä, että on hyvin tärkeää, että pidämme kiinni perustamissopimuksen säännöistä ja että sovellamme niitä äh, sellaisena kuin ne ovat, koska me luotamme siihen, että on hyvin tärkeää, että lähentyminen, jota vaaditaan äh, eri kriteereiden kautta, äh, että siihen todella päästään se on kyseessä olevien maiden edun mukaista ja myöskin euroalueen edun mukaista asianmukainen lähentyminen perustusopimuksen mukaisesti on meistä olennainen seikka, jos maa tulee e- euroalueelle ilman, että se on todella lähentymisen kautta valmistautunut, ei pelkästään vain ikään kuin snapshot-pohjalta, vaan myöskin kestävällä, kestävällä pohjalla. Jos maa ei ole hyvin valmistautunut, niin sillä varmasti tulemaan paljon vaikeuksia jos se on hyvin valmistautunut tietystikin, niin silloin se osaltaan myötävaikuttaa sen oman talouden ja euroalueen talouden menestykseen. Meistä tuntuu siltä, että tämä on molempien edun mukaista todella ammattimaisesti ja täysin valmistautua tämän lähetymistehtävän kautta. Aloitimme 11, nyt meitä on 16 niin, että emme ole osoittaneet, että euroalue olisi avoin tai kiinni oleva kauppa, vaan meitä on nyt tällä hetkellä 16. Ja me luotamme jälleen kerran siihen, että kaikkien edun mukaista on hyvin, hyvin tärkeää, että edelleen tämä lähentyminen tapahtuu perustamissopimuksen mukaisesti. Tämä on huomioni tähän asiaan. Ja tämä tietysti sen mukaisesti, mitä tuossa alustuksessani totesin, myöskin tähän viittasi teidän puheenjohtajanne tuossa. Kiitokset. Minäkin osaltani haluaisin esittää jotakin kysymyksiä. Ja ensimmäinen liittyy La raportin johtopäätöksiin. Nyt on varmasti kiireellistä toimia ja että asioita pitää lähteä toteuttamaan, niin ehkä tämä on nimenomaan komission organisaation seurausta. Kysymys on makrotaloudellisesta toiminnasta, makrovakavaraisuudesta. Ehkä yksi syy, syy siihen, miksi pankit eivät lainaa, liittyy liittyy siihen, että niillä on omien varojen ongelma, mitä tulee siihen, kuinka niiden omat varat ovat heikentyneet. Ja jos ne haluavat sitten uudelleen lainoittaa, ne tarvitsevat uudelleen pääomaa. Ja silloinhan mennään palkkapolitiikkaan, bonuspolitiikkaan ja veroparatiisipolitiikkaan. Oletteko te sitä mieltä, että pankkien tukisuunnitelmat, puhun näistä kahdesta ensimmäisestä vaiheesta, ovat hyvin määritellyt, oltaisiko paremmassa tilanteessa, jos EU-tasolla oltaisi määritelty ne eurooppalaiset ehdot, jonka pohjalta nämä ehdotukset toimisivat, että otettaisiin pk-yrityksiä suosivat ja kestävä suosivat ottaisivat ähm, äh, ohjelmat käyttöön ja myöskin pyrittäisiin suitsimaan äh, veroparatiiseja äh, ja vaikkapa bonusten käyttöä. Sitten nämä myrkkylainat ja myrkky, tai tämmöiset huonot omaisuuserät, ähm, emme täällä nyt ole historioitsijoita, mutta jos nyt sitten pitäisi lähteä alusta tätä asiaa käsitellä, miten pitäisi toimia näiden myrkkyaset arvopaperitten kanssa toimimaan. Subprime ähm, hän oli se, mikä myrkytti järjestelmän ja tuntuu siltä, että nyt tässä kierretään kun kissa kuumaa puuroa tätä asiaa. Mitä enemmän kriisi etenee, niin sitä enemmän kritisoidaan näitä myrkyllisiä Äh, arvopapereita ja kun Dominic Strauss-Kahn on sanonut, että edelleen pankkijärjestelmää pitää tukea, jotta se nousisi tolpilleen, niin äh, tässä on ymmärrettävä todella, äh, että kuinka talouden rahoitusmalli oikein nyt muodostetaan, mutta kansalaisilla, kansalaisilla on varmaan vaikea kuitenkin selittää tätä asiaa, kuinka meidän olisi pitänyt tehdä, kuinka nyt meidän pitää toimia, että tämä asia todella jäi menneisyyteen ja että todella pyritään työllisyyden ja talouden elvyttämiseen. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Kiitokset. Mitä tähän ensimmäiseen kohtaan tulee? No, olen sitä mieltä, että La Rosierin kertomuksessa pureuduttiin tilanteeseen sellaisena kuin se on tällä hetkellä ja se pyrki olemaan niin käytännönläheinen kuin mahdollista ehdotuksissaan, jotta niitä voitaisiin toteuttaa, jos ne otetaan huomioon nämä eri herkkyydet ja asemat, joita Euroopasta löytyy, ja se onkin tämän kertomuksen etu. Se on hyvin käytännön läheinen ja siellä on identifioitu niitä osa-alueita, joilla voidaan heti toimia. Varmaankin pidemmällekin voidaan mennä, mutta kuten useinkin, niin ensin otetaan ensimmäinen askel ja sitten mennään seuraaviin vaiheisiin. Mitä komission tulee, no ne yhteydet, joita EKPllä on komission suuntaan, ja tietenkin me olemme yhteydessä useampaankin komission jäseneen, mutta pääasiassa Almuniaan. Mutta minun täytyy sanoa, että olen iloinen niistä suhteista, joita meillä on komissioon kaikilla näillä eri osa-alueilla. Totean, että komissio on hyvin ammattitaitoinen, siellä löytyy näkemyksen yhtenäisyyttä enkä usko, että mitään erityisempiä vaikeuksia syntyy siihen, että sellaisia, jotka liittyisi komission jäsenten omiin toimialueisiin. Olen aina todennut, että yhtenäisyyden taso on hyvä ja me olemme päässeet kaikista tähänatkisista vaikeuksista yli, ja ne eivät suinkaan olleet helppoja vaikeuksia. Olemme pyrkineet saamaan aikaan äh, tasavertaisen pelikentän Euroopassa, ja samaan aikaan olemme pyrkineet pitämään kiinni liikkuvuudesta, jotta jäsenvaltiot voivat auttaa omia vaikeuksissa olevia järjestelmiä. Sitten mitä tulee toiseen kysymykseenne, komissio joutui puuttumaan suuremman luokan ongelmaan ja EKPkin joutui toteamaan, että tämä järjestelmän likviditeettiongelma on suuren luokan ongelma ja toivon mukaan me olemme nyt rakentaneet riittävän padon, mutta meillä, me emme kuitenkaan voi tällaista järjestelmää vakavaraisuutta siihen liittyvää ongelmaa vastaan rakentaa patoa. Todella nopeasti, kun tilanne huononi, niin tilanteessa toimittiin hyvin hankalassa tilanteessa. Eurooppalaiset valtiot osasivat tehdä hyvin huomattavia päätöksiä hyvin nopeasti. Minun täytyy sanoa, että yleisesti ottaen olen sitä mieltä, että Eurooppa osasi toimielinten monimuotoisuudensa kautta vastata. Meillä ei ole loppuun vietyä poliittista federaatiota, kuten Yhdysvalloissa, mutta kuitenkin asianmukaiset päätökset tehtiin. No tietenkin aina voidaan sanoa, että enemmänkin olisi voitu tehdä ja paremmin, mutta yleensä minä olen sanonut, että että meillä ei tällä puolella Atlanttia ollut Lehman Brothersin kaltaista ongelmaa, eikä sellaisia poliittisia ongelmia, joita muualla on ollut. Esimerkiksi liittyen siihen, että rohkea pelastusohjelma hyväksyttäisiin, kun koetetaan järjestelmäriskiä hoitaa. Eli komissio ja jäsenvaltiot toimivat tässä erittäin hyvin ja tietenkin EKP myöskin. Ja sitten kolmas kysymyksenne, joka liittyy näihin ongelmajätteisiin. Täytyy ymmärtää, kuinka monimutkainen tämä tämänhetkinen tilanne on. Kenelläkään ei ole lopullista totuutta ja tämä tilanne kehittyy jatkuvasti. Täten ei ole yllättävää, että että samalla hetkellä kun puhumme, niin meillä on kolme vaihtoehtoa tästä pitkästä vaihtoehtojen listasta, eli pääomittaminen, takuut, silloin kun on kysymys pankkien jälleenrahoituksesta, ja sitten tämä kolmas vaihtoehto, joka on hieman uudempi tällä puolella Atlantia, ja joka otettiin uudelleen käyttöön toisella puolella Atlanttia Toisin sanoen se, että eri tavoin käsitellään näitä ongelmajätteitä. Toisin sanoen en ole yllättynyt, että tähän on päädytty ja on hyvä, että meillä on tällainen vaihtoehtojen paletti. Ferreira. Sosiaalidemokraattisen ryhmän nimissä Elisa Ferreira. This is a... Uh, Kiitokset puheenjohtaja. Tämä niiltä kollegoilta, jotka ovat päässeet tänne. Kysymykseni on, onko onko äh, kriisin hetkellä mahdollisuus käsitellä äh, myöskin äh, tiukempia asioita, kun verrataan sitä normaaliaikaan. Niin haluaisin kysyä mielipidettänne ja sitä, oletteko keskustelleet eurovaluutan kestävyyttä, kun teillä on niin paljon kuitenkin erilaisia näkemyksiä jäsenvaltioitaan niin niissä, jotka ovat ottaneet käyttöön euron ja myöskin niiden osalta, jotka ovat euron ulkopuolella. Tuntuu siltä, että tämä on hyvin kriittinen kysymys, koska vaikkakin onnistutaan pitämään kiinni eurosta, niin tämä luo poliittisia ongelmia ja tällä myöskin symmetrisiä vaikutuksia ja reaktiot kautta Euroopan ovat hyvin erilaisia. Mikä on teidän syvempi näkemyksenne tästä asiasta? Onko kysymys kestävästä asiasta tällä hetkellä? Kiitos. I think we have two questions. Olen... Tässä on kahdesta eri kysymyksestä kyse. Yksi kysymys koskee itse euroaluetta ja toinen kysymys koskee Euroopan unionia. Euroalue yhdellä puolella ja monet muut maat, joilla on muita valuuttoja toiselta puolella. Jos katsotte euroaluetta, niin tiedätte, että olemme analysoineet hyvin paljon euroalueen valtaisen mantereen laajuisen talouden ja Yhdysvaltain talouden välisiä eroja ja minulla on ollut jo mahdollisuus kertoa teille, että olemme nähneet saman kokoluokan standardissa, standardimuutoksissa, mitä tulee inflaatioon ja kasvuun, samanlaista hajautumista, mitä tulee työ, kustannuksiin kummallakin puolella Atlanttia. Ja kun on kyse valtaisesta taloudesta, niin silloin siinä on paljon suuria eroja. Kalifornian tilanne on täysin erilainen kuin Wyomingin tai Massachusettsin, joten kummassakin tapauksessa on valtioita ja talouksia, jotka ovat eri tilanteissa. Ja näin on aivan oikein, koska niillä itsellään on erilaisia piirteitä, kuten itsettekin sanotte. Eivät kaikki kriisit ole symmetrisiä, mutta kun katsomme shokkeja kummallakin puolella Atlanttia, on taloustieteilijöitä, jotka ovat sitä mieltä, että meidän tapauksessamme on enemmän symmetriaa, koska eri valtioiden taloudet ovat erilaisempia kuin Yhdysvalloissa, koska, ja tämä on normaalia, koska Yhdysvalloissa on ollut osavaltion välillä sama valuutta käytössä pidempään. Meillä on täällä yhteiset säännöt, yhteinen valuuttapolitiikka, ja me optimoimme sen 329 miljoonan ihmisen etuja silmällä pitäen. Ja sitten meillä on erilaisia välineitä, joita on hallitusten ja parlamenttien ja työmarkkinaosapuolten käytettävissä sopeutua tähän tilanteeseen. Tilanne on kuitenkin välillä hyvin haastava, e, joskus vähemmän haastava. Tänä päivänä tietenkin tilanne on erittäin haastava kaikille toimijoille, ei vain euroalueella, vaan maailmanlaajuisesti. No sitten, jos meillä katsomme Euroopan unionia kokonaisuudessaan, niin tilanne on hyvin, hyvin erilainen. Tämän sanoin jo alkupuheenvuorossa eri valtioissa, joissain on ollut hyvin kunnioitettava vastustuskyky erilaista syistä. Näissä maissa on ollut parempaa makropolitiikkaa ja toisilla mailla taas on ongelmia. Joitakin valtioita komissio on jo auttanut ja Euroopan unioni on auttanut ja Maailmanpankki kansainvälinen valuuttarahasto. Meidän täytyy tunnistaa nämä erilaiset tilanteet eikä kohdella keskeitä Euroopan maita aivan kuin ne olisivat yksi valtaisen yksikkö. Niiden välillä on paljon eroja ja itse nämä valtiotkin sanovat mielellään, että ovat erilaisia ja minä luotan siihen. Tietenkin meidän täytyy sopeutua. Euroopan unionin komission ja neuvoston on sopeuduttava ja otettava huomioon nämä erilaiset tilanteet. Sitten liberaalidemokraateista Intveld. Kiitos. Minä myös haluaisin liittyä niiden henkilöiden kuoroon, jotka ovat tässä ilmaisseet kiitostaan ja haluaisin painottaa teidän varovaisuutta, kurinalaisuutta ja tämä on erittäin hyvä luonteenpiirre. Haluaisin hieman tarkentaa tätä ei-euromaiden asemaa, siis Keski- ja Itä-Euroopan maiden asemaa, koska kaikki ne argumentit, joita esititte, ne ovat tietenkin aivan oikeellisia, mutta niin, anteeksi, Yritän tässä puhua vieraallemme, jos voisitte siirtyä sitä edestä pois. Niin, siis eh, on varmaankin syitä harkita jonkinlaista nopeutettua liittymistä ja se olisi ehkä vähäisempi näistä kahdesta pahasta koska meidän etujemme mukaista on saada vakaa alue Eurooppaa ja minulla on joskus kuva tällaista kaksinaismoraalista, koska on maita, jotka ovat jo euroalueessa mukana ja jotkut niistä eivät kyllä täyttäneet kriteerejä ja jotkut eivät pitä, pidä kiinni tällä hetkellä vakaussopimuksesta osaksi kriisin takia ja osa maista ei ole juuri koskaan pitänyt näistä kriteereistä kiinni ja nyt menee vielä enemmän päinvastaiseen suuntaan. Eli sitten meidän täytyisi olla todella tiukkoja, mitä tulee näihin jäsenyyskriteerien noudattamiseen. Jos me harkitsemme tukitoimia näille maille, joilla ei ole kuitenkaan mitään vaikutuksia euroalueeseen, niin voitaisiinko tätä harkita? Tietenkin otettaisiin sitten huomioon näiden maiden väliset erot. Thank you very much indeed for your, for your question. Kiitokset kysymyksestänne. Ymmärrän kysymyksenne ja ymmärrän, miksi otitte asian esille. Edelleen sanoisin, että itse maiden edun nimissä, jotka ovat tässä tilanteessa, joka jollekin ei ole ollenkaan helppo, niin jälleen kerran mielestäni olisi liian nopeaa ajatella, että ratkaisu olisi liittyminen euroalueeseen, ähm, varsinkin jos ei ole kunnolla valmistautunut, koska äh, tietysti tämähän tarkoittaisi äh, nopeuttamista ja minä tulkitsisin sen asian niin, että ei täysin noudatettaisi kriteereitä, muuten mitään nopeuttamista ei olisi niin että minusta on hyvin tärkeää, että EKP pitää kiinni siitä kannasta, että haluamme vain vain ja pelkästään perustamissopimuksen noudattamista, mitä tulee euroon liittymisessä. Ja jälleen kerran se ei ole mikään suljettu tai avoin kauppaliike, vaan me haluamme noudattaa perustamissopimusta ja meidän on pidettävä kiinni säännöistä, jotka hyödyttävät kaikkia. Koska tilanne on näin kriittinen, niin meidän täytyy että meidän täytyisi sitten nyt sitten nopeuttaa tiettyjen liittymistä euroon, niin se ei oikein sovi siihen ajatukseen, että, että euron liittyminen käsittäisi sen, että jaetaan yhteinen päämäärä todella, todella pitkän aikaan. Yhteisen kohtalon jakaminen. Kysymys ei ole siitä, että silloin pyritään juuri nyt tai joskus muulloin silloin tällöin jotakin tiettyä vaikeuksia välttämään, vaan kysymys on kestävästä asiasta. Tämä on kaikille avoin kerho ja perustamissopimusta pidämme kiinni me näemme asian niin, että tiettynä hetkenä meitä varmasti on 25, koska 25 maata tietysti sitten on sitoutunut siihen, että kriteerit saavutettaessa ne liittyvät. Vain kahdella on tällainen opt-out-lauseke, ja näistä kahdesta yksi on jo nyt itse asiassa seuraamassa euroalueen rahapolitiikkaa, koska Tanska, tiedätte, ei ole tällaiseen opt-out-lausekkeeseen sitoutunut, mutta se hyvin läheisesti seuraa rahapoliittista toimintaamme. Sitten vielä PPE-ryhmältä voidaan ottaa vielä yksi kysymys, jos joku haluaa esittää kysymyksen. Rova Lulling. Puolitoista minuuttia. Ihan pieni kysymys. Se on ehkä hieman outo, mutta en ymmärrä tässä yhtä asiaa. Sain tietää, että Luxemburgin keskuspankki on lainannut 800 miljoonaa euroa Kaupting-pankille ja miljardin Landesbankille. Mitä te olette tästä mieltä? Onko tästä jonkinlaisia keskusteluja käyty, koska tämähän on aivan valtaisa riski? La Banque Centrale du Luxembourg, Madame... Luxemburgin pää, keskuspankki on yksi EKPJin pankista ja se no, soveltaa EKPJin sääntöjä niin kuin kaikki keskuspankit tekevät ja näin tekee myöskin EKP Frankfurtissa ja meillä on omat sääntömme ja pidän kiinni siitä, että Luxemburgin keskuspankki, koska me yhdessä olemme kaikki euroalueen keskuspankki, kaikki yhdessä ja me sovellamme näitä vakuutuksellisen äh, liittymisen sääntöjä. Minä en tunne tämän asian yksityiskohtia, te tunnette asian itse asiassa paremmin kuin minä, kiitokset tiedosta, mutta äh, en voi tietenkään sanoa, äh, mitä Luxemburgin keskuspankki tekee sen lisäksi, että se tietysti noudattaa EKPJin sääntöjä. Kiitos. Onko vielä muita kysymyksiä EPP-ryhmältä? You want it? Haluatteko? Purvis. The, the margins. Nämä marginaalit jäsenvaltioiden, euroalueen jäsenvaltioiden mm, veloissa ovat tulemassa esille ja onko olemassa jonkinlainen hätäsuunnitelma, jos yksi jäsenvaltiosta joutuisikin todellisiin vaikeuksiin eikä pystyisikään enää rahoittamaan julkista velkaansa. Siis onko jonkinlainen hätäsuunnitelma olemassa? First of all, I would say that, uh... Ensinnäkin sanoisin, että mitenkään mainitut näitä marginaaleja kuukausi sitten, kun sanoin, että on vaihe, jolloin on otettava huomioon markkinat, kun luodaan finanssiaktivointia ja on aivan selvää, että euroalueella ja muuallakin on selkeitä merkkejä siitä, että maltillisuus ja varovaisuus on erittäin tärkeää tällä alalla. Ja toiseksi sanoisin, että me luotamme ja minulla on täysi luottamus euroalueen hallituksiin siihen, että ne ovat uskottavia. Minä olen sanonut tämän usein. Meillä on luottamusta euroalueen hallituksiin niin, että ne huolehtivat omasta uskottavuudestaan ja luottokelpoisuudestaan. Ja Euroopassa ylipäätänsä tämä on erittäin tärkeää, että jokainen hallitus ja parlamentti on vastuussa omasta finanssipolitiikastaan. Minulla ei ole mitään lisättävää tällä saralla. Ja vielä kerran. Te ette esittänyt kysymystä, mutta minä vastaan kuitenkin kysymykseen, jota ette esittäneet. Minä olisin kysynyt sen. On täysin absurdia ajatella, että yksi euroalueen jäsenvaltioista olisi joutunut joutua tilanteeseen, joka olisi aiheuttanut ongelman koko euroalueelle. Sosiaalidemokraattisen ryhmän nimissä Rova van den Burg. Well, um, you were quite firm in... Olitte aika lailla tiukka sanoessanne meille, että lähentymistä Yhdysvaltojen ja Euroopan välillä on tapahtunut, kun nyt valmistaudutaan G20-kokoukseen ja mitä tulee näihin valvontakysymyksiin. Mutta ettei sanonut, mihin syyn suuntaan tämä lähentyminen on mennyt. Ehkä voisi tätä, tätä hieman täsmentää. No, my, my understanding clearly is... Selvästikin minä äh, ymmärrän, että teillä on siis täysin oikeus esittää tämä kysymys ja lähentyminen on tapahtunut siihen suuntaan, että hyväksytään, että on tärkeää siirtyä riittävälle valvonnan ja vakautuksen tasolle. Viimeisimmässä julkilausumassa, jonka niin Jim Geithner tai Yhdysvaltain presidentti antoivat, niin he hyvin selväsanaisesti puhuvat tästä. Ja tuo Gordon Brownin julkilausuma myöskin oli hyvin selkeä. Joitakin äh, muutoksia oli, ne eivät ole niinkään yllättäviä, ähm, mutta minusta tuntuu siltä, että tältä osin varmastikin, eikä niinkään yllättävästi, on sellainen tunne, että, että globaali finanssimarkkinat ja globaali ympäristö olisivat vähemmän hauraita ja joustavampia, lujimpia kaikille tällaisille ylä- ja alamäille ja iskuille, niin on hyvin tärkeää, että meillä on oikea kohtelu varattuna erilaisille osille globaalissa taloudessa – ja kaiken sen tiedon pohjalta, jota minulla on, niin on olemassa hyvin laaja konsensus. Tarvitsemme enemmän avoimuutta rahoitusinstrumenteille, markkinoille ja instituutioille, paljon vähemmän lyhyt jänteisyyttä, joka varmasti leimaa paljon tätä nykyistä käyttäytymistä ja paljon enemmän tehokasta kamppailua tällaista myötäsyklisyyttä vastaan. Ja Tämä voi tapahtua montaa kautta ja olen tätä todella havainnut nyt tuossa rahoitusvakausfoorumissa. Kaikki kumppanit ovat mukana keskeisimmillä markkinapaikoilla eri globaalitalouden tasoilla ja G20-ministeri ja äh, pääjohtajakokouksen jälkeen minusta tuntui siltä, että meillä oli aika paljon konsensusta kasassa. Ja tietystikin äh, on hyvin todennäköistä, että kun lähdetään panemaan täytäntöön. Ja täytäntöönpano on todella hyvin tärkeä asia, hyvin nopea ja tehokas täytäntöönpano, niin sitten ehkä sitten huomataan, että tilanne mutkistuu. Mutta äh, diagnoosista äh, ja asian äh, ratkaisemiseksi, niin olemme tulleet siihen tulokseen, että globaali talous on tehtävä lujemmaksi ja joustavammaksi, ja mielestäni on yhtenäisyyttä olemassa niin kehittyneessä kuin kehittyvässäkin maailmassa, ja koko talousjärjestelmä tuntuu olevan yhdistynyt. Tietysti jää nähtäväksi, mitä tapahtuu. Ja nyt kyse, kysymys on kenties äh, lyhyestäkin ajasta. Liberaaliryhmän nimissä Rova Starkevits. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin esittää kysymyksen, joka ehkä on suorasukainen, mutta yleensä kansalaiset äh, esittävät tämmöisiä kysymyksiä. Voisitteko sanoa, herra Trichet, milloin voimme odottaa elpymistä talouksissamme, ainakin kestävää elpymistä, koska tämä on kansalaisten kannalta kuitenkin se tärkein kysymys. Ja toiseksi, joskushan me olemme sitä mieltä, että Euroopan unioni ei ole valmis laajentumiselle koska Irlannin täytyy vielä ratifioida Lissabonin sopimus ja niin edelleen. Mutta oletteko te sitä mieltä, että euroalue olisi valmis laajentumaan? Tehän sanoitte, että euroalue on kasvanut jo 11-16 jäsenen. Näettekö jotakin ongelmia euroalueen rahapolitiikan hallinnoinnissa ja onko tämä jotenkin liityksissä Lissabonin sopimukseen? you very much indeed, madam. Kiitoksia oikein paljon ensimmäisestä kysymyksestä. Vahvistan, että se mitä me näemme tänä päivänä ja tässä olen sitä mieltä, että tämä vastaa sitä, mitä julkiset ja yksityiset ennustukset osoittavat mm, meidänkin ennustuksemme ovat hyvin samantyyppisiä kuin muut, kuten siis IMFn ja OECDn. Kaikki näistä sanovat, että vuosi 2009 on erittäin, erittäin vaikea vuosi. Kasvu on negatiivista todennäköisesti koko vuoden ajan. Vuosi 2010, jos työolettama on se, että jos teemme sen, mikä on tarpeen, emmekä tee virheitä, jos me saamme lisättyä sitä luottamusta, joka on menetetty eri vaalipiireissä, jotka ovat tärkeitä, eri yksiköissä, jotka ovat tärkeitä, esimerkiksi yritykset ja kotitaloudet, niin silloin me tulemme näkemään asteittaista elpymistä vuoden 2010 aikana, mutta tämä riippuu meistä. Se ei ole minnekään tähtiin kirjoitettu, vaan riippuu meistä. Jos teemme sen, mitä erittäin vaikeat olosuhteet meiltä vaativat, niin sitten uskon, että elpyminen tulee tapahtumaan vuoden 2010 aikana. Ja sitten tulee EUn ja euroalueen laajentumisen. Nämä ovat hyvin, kaksi hyvin erilaista kysymystä. EUn laajentumisesta olen sitä mieltä, että se mm, on, se on muiden elinten tehtävä, ei EKPn ja euroalueesta vakuutan, että me emme ole mikään yksityisklubi, kukaan ei odota meiltä sitä, että pysäytämme euron 11 maahan. Ei minulla ole mitään tällaista mielikuvaa. Minä itse neuvottelin että sopimuksen ja aluksi ajattelimme, että euroalue alkaisi paljon vähemmällä jäsenmäärällä. Oli jo todellinen menestys se, että meillä oli 11 jäsenvaltiota. Kukaan ei olisi voinut uskoa, että 10 vuotta myöhemmin meitä olisi ollut 16, joten tämä on historiallinen prosessi, valtaisa ja erittäin nopea. Ja jos otamme huomioon sen historiallisen luonteen, niin me emme ole todellakaan mikään suljettu klubi. Ja sopimuksen mukaisesti me voimme ottaa jopa 25 jäsenvaltiota ja kuten sanoin, meidän on tehtävä tämä ammattimaisesti. Me puhumme kysymyksestä, joka on erittäin vakava. Meillä on yhteinen kohtalo ja tämä on tehtävä niin ammattimaisesti kuin mahdollista, koska me olemme vastuussa tänä päivänä 139 miljoonasta 389 miljoonasta ihmisestä, mutta myöhemmin vielä useammasta. Ja jos otetaan huomioon kaikki valtiot, niin meidän täytyy olla erittäin ammattimaisia. Minulla on tässä suuri vastuu kannettavanani ja kollegoillani myös. Meitä on enemmän tässä yhteisvaliotossa kuin Yhdysvalloissa, mitä on 16 valtiota, ja meidän täytyy olla vastuullisia. Haluatteko vielä palata tähän, Rova Kyllä, ymmärrämme, että meidän täytyy olla vastuullisia, mutta minulla on tässä erinomainen puheenne, jonka piditte Dublinissa ja siellä mainitaan euroalueen neljä erityyppistä maata ja oma maani Liettua, joka on euroalueen ulkopuolella, se sopisi hyvin tähän yhteen ryhmään. Eli en edelleenkään ymmärrä, että mistä erosta tässä oikeastaan on kysymys. Well, I will, I will uh, perhaps enter. No, ehkä voin mennä teknisempään yksityiskohtiin, mutta te muistatte, mitä tapahtui. Ja neuvosto teki tuon päätöksen komission suosituksesta ja ja siinä oli tietenkin EKPn e arvio mukana, mutta otan huomioon sen, mitä sanoitte. Kiitokset. Aivan poikkeuksellisesti meillä on vielä hiukan aikaa jäljellä niin, että ehkä voimme hiukan palata tiettyihin kohtiin. Nyt olemme keskustelleet CRD-direktiivistä pääomavaatimusdirektiivistä ja meidän on tarkoitus keskustella myöskin herra Willingin kanssa, tai keskustelemme herra Willingin kanssa näistä uudelleen sijoitussäännöistä tietyille arvopaperistetuille tuoteille. Ja nyt täytyisi vielä tarkistella sitä, kun että amerikkalaisilla tämä kynnys on 10 prosenttia, niin me ehkäpä, tai alkuperäinen siis ehdotus oli 20 prosenttia, niin ehkäpä se ei sitten olisikaan äh, haittapuoli Euroopan unionille. Sen lisäksi, mitä te olette arvioineet siinä lausunnossa, jonka EKP antoi tästä direktiivirtuksesta, niin mikä olisi näkemyksenne tähän asiaan? Sitten toinen kysymys te vastasitte Rova van Burgille, että on paljon eroavaisuutta amerikkalaisten keskuudessa, kuinka pitää eri tahoja valvoa. No, me jo herra Vellinkin kanssa tästä keskustelimmekin joka ilmeisesti oli meidän kanssamme samalla kannalla, että kun katsotaan valtiovarainministeriöiden päätelmiä G20, niin tuntuu siltä, että tämä järjestelmäyksikkö, tämmöinen niin systeeminen yksikkö, joka voidaan mainita, niin tämän systeemisen termin osalta, niin ehkä olisi, oliko tarkoitus saada lisää tehokkuutta siihen, kuinka jokainen yksikkö toimii aktiivisesti finanssimarkkinoilla, kuinka sitä pitäisi valvoa suhteessa sen riskinottoon tai velkaantumiseen. Mutta eikö tässä systeemisten yksikköjen termissä ole sellaista vaaraa, että lähdetään nyt uudelleen palauttamaan tällaista varjopankkijärjestelmää? Ja sitten mainitsitte, kuinka tärkeää on makrotaloudellinen tasapaino. Voisitteko tältä osin puhua siitä, mitä G20 Washingtonissa toisaalta pähkäilee tai mitä taas sitten Lontossa ehkä tullaan miettimään, kun ajatellaan sitä, kuinka paljon akateemisista piireistä ja tutkijoista ja muista ovat nyt sitten tätä, äh, tätä kuinka, kuinka paljon tutkivat tätä makrotaloudellista äh, epävarmuutta. Pour vos questions. Kiitokset näistä kysymyksistä. Mitä tähän ensimmäiseen tulee, sanoisin, että eh, et il a la, la tâche extrêmement Herra, se mitä Velling sanoi, hän puhui tästä systeemisestä järjestelmästä ja he tulevat tekemään sellaisia ehdotuksia, jotka sitten vastaavat tähän vahvistamisen vaatimukseen koko rahoitusjärjestelmässä. Tavallaan päivitetään tiettyjä sääntöjä, jotka tämän poikkeuksellisen stressitestin valossa ovat osoittautuneet riittämättömiksi. Eli meillä on huomattavia vaikeuksia ja nyt meidän täytyy huolella analysoida se, mitä tarvitaan, jotta järjestelmästä tulee paljon paljon vahvempi. viimeisen viiden vuoden aikana hyvin erilaisista syistä ja hyvin suuren paineen alaisuudessa, joskus markkinatoimijoiden toimesta me olemme tiettyjä tällaisia turvatyynyjä poistaneet tästä järjestelmästä. Ja täten jouduttiin sitten ennakkoon dynaamisella tavalla – uudelleen hankkimaan pääomaa. Tämä on osin kirjanpitäjien ansiota ja toisaalta ne henkilöt, jotka kantavat veroja jäsenvaltioissa. Tässä oli kysymys siitä, että veroja jouduttiin leikkaamaan. Ja nyt todetaan, sitten, että me tarvitsemme tällaisia turvatyynyjä huomattavia. Ikään kuin olisimme autossa ja siellä oli ilmatyynyjä joka puolella ja sitten huolella me olemme poistaneet näitä ilmatyynyjä. Nyt kun onnettomuus sitten on tapahtunut, niin olemme ihmeissämme siitä, että koko kaikkialla, joka puolella kehoa on vammoja. Eli tämä aikaisempi kausi oli sellainen aika, jossa me eri syistä, täysin ymmärrettävistä syistä ajauduimme hyvin erityiseen tilanteeseen sekä mitä tulee kirjanpitäjiin, valvontaviranomaisiin ja muihin viranomaisiin, esimerkiksi niihin, jotka valvovat rahoitusmarkkinoita. Ja nyt me olemme sitten, meidän on pakko hyvin globaalilla tavalla ajatella näitä asioita ja rahoitusvakautta koko tämän järjestelmän kannalta, koska kyseessähän on täysin ainutlaatuinen järjestelmä. Sitten tämä toinen kysymys on selvää, että lähentyminen joka minun mielestäni on huomattavaa lähentymistä, aivan erityisesti kun se tulee Yhdysvaltojen suunnalta. Ja nimenomaan toimen, toimeenpanossa tulemme näkemään, onko joitakin ongelmia vielä jäljellä. On selvää, että me emme sääntele sääntelyn ilosta, vaan me sääntelemme sen takia, että haluamme järjestelmästä kestävän, jotta tämä järjestelmä ei ole haavoittuvainen – se varmaan on kaikkien säännösten tarkoitus. Eli jos puhutaan tällaisista järjestelmäyksiköistä, niin ei se minua sokeraa. Eli en tule vetämään nimeäni näistä papereista pois, mutta tämä hyvin huomattava lähentyminen, jota itsekin arvostan, koska se on maailmanlaajuisen luottamuksen pohja, se, että me pystymme osoittamaan, että analyysissämme ja suuntaviivoissamme me olemme yhtenäisiä, jotta me löydämme oikeat ratkaisut. Mutta meidän täytyy jatkossakin osoittaa paljon energisyyttä toimeenpanon suhteen. Ja sitten viimeiseksi on totta, että tähän mennessä tätä ei mainittu, kun esitän itselleni kysymyksen siitä, mitä me tarvitsemme näin poikkeuksellisen hankalassa tilanteessa, niin vastaan itselleni, että no, tämä järjestys ei heijasta mitään, mutta me siis tarvitsemme, me tarvitsemme välttämättä, välttämättömästi tukea rahoitusmarkkinoille, jotta lainananto käynnistyy uudelleen. Meidän täytyy toimeenpana kaikki, mistä on tehty päätöksiä tähän mennessä. Me tarvitsemme kaikkien äh, standardien ja koodien päivittämistä. Me tarvitsemme läpinäkyvyyttä, vähemmän lyhytnäköisyyttä ja me tarvitsemme äh, tällaista mm, äh, suhdannevastaisuutta ja meidän täytyy myöskin sitten tarkkailla makrotaloudellista tilannetta – tällaisessa äh, maailmanlaajuisessa taloudessa, joka on jo sinällään huomattava yksikkö, niin meillä tulee olla äh, jonkinlainen äh, IMF, joka toimii maailmanlaajuisella tasolla ja meidän täytyy saada aikaan konsensusta. Esimerkiksi Euroopassa riittävää konsensusta, jotta paine säilyy jotta sellaisiin hallituksiin, joilla on järjestelmän kannalta tärkeyttä, voidaan kohdistaa painostusta, koska meillä on nyt keinoja, joilla me voimme eh, näitä tasapaino- ja etäsapainotilanteita saavuttaa. Ja nyt me olemme epätasapainotilanteessa, joka tulee sitten aiheuttamaan uuden kriisin. Tämä viimeinen pilari siinä, mitä me tarvitsemme, on konsensus näiden taloudellisten järjestelmäyksiköiden konsensus, jotta voidaan tehdä suosituksia, jotta voidaan ennakkoon jo hyväksyä muutoksia makrotaloudelliseen politiikkaan yhteisen hyvän eteen, ja yhteinen hyvä on tämä kansainvälinen talous – jonka tulisi olla niin vahva kuin mahdollista, jotta se voisi tarjota meille sen, mitä me haemmekin, siis kestävää kasvua ja työllisyyttä, kestävää työllisyyttä, koska se on meidän yhteinen päämäärämme. Merci beaucoup. Il nous reste... Euh, Suuret kiitokset. Nyt voimme vain päättää tämän viimeisen tämän vaalikauden rahapoliittisen vuoropuhelun. En tiedä, pitääkö minun nyt sitten kiittää teitä, koska sehän on teidän velvollisuuteni että tulette aivan tavanomaista, että tämän keskustelun, mutta kuitenkin vamman puolin ja toisin olemme nähneet tämän hyvin hyödylliseksi. Ja äh, nyt tiedämme myöskin, että meidän täytyy edistyä tässä mutta tiedän, että äh, jäsenet täällä todella arvostavat kovasti sitä, kuinka tätä velvollisuutta noudatatte. Ja kun nyt katsotaan, mitä tapahtuu Atlantin molemmin puolin, niin tilanne ei tietenkään ole verrattavissa, mutta äh, siinä, kuinka tätä rahapoliittista vuoropuhelua järjestetään, niin meidän täytyy tietysti äh, pysyä riveissämme ja kahden toimielimme elimemme huolenaiheet ovat varmasti aika paljon samat. Suuret kiitokset teille ja varmasti hyvin tarkkaavaisesti vielä odotamme G20 tuloksia, jotka varmastikin ovat varsin tärkeitä taloudelle ja Euroopan unionin finanssipolitiikalle myöskin. Kiitokset. Kiitokset vastaanottamisestanne.